Anna Jen, ja, ja uskokaa huviksenne, kun sen, mitä olen saanut periä, perin, saanut perinnöksi vanhemmiltani, niin si, minulla on joka kaikki syy ja velvollisuus siirtää tämä perintö edelleen heille. Mehän en, emme peri planeettaa vanhemmiltani, vaan lainaamme sitä lapsiltamme.